Okay, colleagues, we're going now to... Hyvät kollegat, mennään kohtaan 21. Meillä on yhteinen ö, kokous naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Me keskustelemme YK ja EUn Spotlight-aloitteesta naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Ja on hauskaa, että meillä on täällä Mimitsa, komissaari Mimitsa paikalla tänään heti komissaariksi tulemisensa Toimisestaan alkaen hän sanoi, että hän olisi feministi eh, komissaari ja hän on kyllä ollut sanojensa mittainen henkilö. Ja sitten meillä on Rova Alketta täällä vieraana. Hän on käsitetaiteilija, joka tekee työtä Kosovossa eh, sukupuolten eh, keskinäisten suhteiden parissa. Oikein hienoa, että meillä on näin hieno kokous ja me kuulimme näitä henkilöitä jo lounastunnilla. Eli ei pidä ainoastaan puhua naisista ja tytöistä, vaan täytyy myös tehdä jotain tyttöjen ja naisten puolesta. Ja torstaihan on tyttöjen ja lasten teemapäivä. Me Keskustelemme ensinnäkin tästä aloitteesta, jonka tarkoitus on poistaa väkivalta tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta. Ja perjantaina Nobel-komitea antoi Nobel-rauhan palkinnon kahdelle Saharo-palkinnon saajalle, tohtori tai lääkärille McQuaggille ja toiselle henkilölle, jotka ovat vuosi kaupalla tehneet työtä rauhan puolesta, naisten puolesta. Tämä kongolainen lääkäri on hoitanut tuhansia ja tuhansia ää, naisia. Ja Nadia Sugarinia kukaan ei varmasti unohda. Hän keskusteli tai puhui täysistunnossa siitä, mitä hänelle tapahtui, kun Daesh valtasi hänen kylänsä hän oli orjuudessa ja hänet, häntä, häntä rieputeltiin mieheltä toiselle, häntä käytettiin hyväksi. Ja molemmat nämä henkilöt ovat nyt saaneet Nobelin rauhanpalkinnon ja se osoittaa, että kansainvälinen yhteisö ottaa nämä asiat vakavasti ja pitää näitä asioita, näitä keskustelua näistä asioista yllä. Mutta tänään puhumme EUn ja YKn Spotlight-aloitteesta. Se lanseerattiin vuonna 2017 YKssa. Budjetti on 500 miljoonaa euroa. Ajatus on se, että investoidaan sellaisiin hankkeisiin, jotka torjuvat epätasa-arvoa ja myös naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa pyrkivät torjumaan. Eli tämä keskustelu koostuu kahdesta osiosta. Ensinnäkin komissaari Mimichan esitys, kysymykset ja vastaukset. Ja toisessa osiossa kuulemme Alketa Miripa esityksen ja sen jälkeen kysymykset ja vastaukset. Ennen kuin annan puheenvuoron Mimichalle, niin annan puheenvuoron kollegalleni Viljalle. Vilja Linkovitsutelle. Tämä on ollut pitkä päivä, en osaa lausua nimiäkään. Ähm, Vilja on FEM-valiokunnan puheenjohtaja. Thank you much, Kiitos oikein paljon. Hyvä Linda, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin tässä yhteydessä kiittää Deven kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Ja me olemme samaa mieltä näistä avainkysymyksistä. kysymyksistä kyseessä on sukupuolen perustuva väkivalta ja tätä se on korostettava. Kaikki tietävät, kuinka suuri ongelma naisiin kohdistuva väkivalta on Euroopassa ja koko maailmassa. Euroopan unionissakin yksi kolmas osa naisista on kärsinyt ainakin kerran aikuisen elämänsä aikana fyystä, hyökkäyksestä tai väkivallasta. Ja EUn mukaantulo tulla YK yleissopimukseen, josta pitää vielä päättää neuvostossa. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus torjua sukupuolen perustuva väkivaltaa. Me olemme sitoutuneita naisten vapauteen ja turvallisuuteen ja siksi meillä on tämä Spotlight-aloite ja siitä on paljon hyötyä, kun katsotaan kuinka paljon – aloitetta on pantu täytäntöön ja mitä on voitu oppia sen ensimmäistä elinvuodesta. Ja on hienoa, että komission jäsen Mimitsa on täällä tänään paikalla. Ja kiittäisin teitä molempia. Um, so, so without further ado, I'm gonna... Pidemmittä puhetta. Annan puheenvuoron komissaarille. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti arvoisat puheenjohtajat, hyvät jäsenet ja kollegat, ystävät. Kiitoksia äh, tavanomaisesta lämpimästä äh, tervetuloa toivotuksesta tähän valiokuntaan. Äh, olen tyytyväinen, että pääsen tänään osallistumaan mielipiteen vaihtoon ja keskustelun ja kertoa tästä Spotlight-aloitteesta hiukan läheisemmin. Tämähän on eri, erinomaisen hyvä ajankohta pohtia tätä edistystä, jota viime vuodena, vuoden aikana olemme saaneet aikaiseksi ja mitä edessä on. Olen juuri palannut hyvin korkeaoktaanisesta viikon, viikosta, viikon YK-kokousmaratonista. Ja sen me olen tiellä pohtia uusia, uudestaan näitä perusarvojamme, joissa naisten asema on on keskiössä. Meidän on tarkoitus yhteistyötä YK kanssa tehostaa, mukaan lukien kehitysyhteistyö aivan erityisesti Äh, äh, pääsihteeri Amin Mohamin kanssa äh, julkistimme tiedotteen, tiedonannon siitä, miten meillä on tarkoitus jatkossa entisestään tehostaa ja vahvistaa yhteistyötämme, kun multilateralismi on muutenkin vähän vastatuulessa. Spotlight-aloite, mitä se sitten oikeastaan tarko- käytännössä tarkoittaa? No siinä on tarkoitus kerätä asiantuntemusta asiantuntemuksemme yhteen ja sitten taistella yhdessä kammottavampia ihmisoikeusloukkauksia vastaan ja niiden ihmisten elämän puolesta taisteleminen, jotka siivoavat meidän jälkemme yleensä tuolla kyllä toreilla. Se, se rakentuu olemassa olemaan tietoon ja kaikkien asian osaisten valjastamiseen yhteistyöhön kaikkein tavanomaisimman väkivallan torjumiseen Afrikassa, Karibian merellä, Tyynevaltameren alueella ja Aasiassa. <clears throat> Tässä on tarkoitus parantaa lainsäädäntöä, tiedot, tietojen keruuta ja, <clears throat> ja näitä tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten ovat olennaisia mielipiteen muokkaamisessa, jota, joka on myöskin meidän tavoitteena minun henkilökohtainen painopisteeni oli, eh, ja myöskin lupaus, jonka tuon taannoin eh, tuolla tällä, täällä parlamentille annoin tuossa virkaan astuessani eh, nimenomaan naisten ja tyttöjen aseman parantaminen, ettei se sitten pelkästään rajoittuisi kauniisiin ajatuksiin ja toiveajatteluun, vaan pyrittäisiin konkreettisin teoin oikeasti asiaan vaikuttamaan – Tämä 500 miljoonaa euroa on aivan olennaisen tärkeä piristysruiske, jonka on tarkoituksena sitten johtaa globaaliin toimintaan. UK, Ranska ja Espanja ovat jo antaneet vankan tukensa Spotlight-aloitteellemme. Viime vuoden marraskuussa lanseerasimme ensimmäisen alueellisen ohjelman Aasiassa, jossa oli, sit, oli tarkoitus antaa tukea valtavalle äh, siirtotyöväen, naissiirtotyöväen äh, luokalle, antaa, tarjota heille äh, paremmat työolot, työolot ja antamaan sitten myöskin työkaluja ja voimaa niille, jotka pyrkivät ne heidän äänensä saamaan kuuluville erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta. New York, New Yorkissa viime viikolla painotimme tästä naisten, naisiin kohdistuvaan väkivallan nitistämiseksi alueella, jossa se on jo alkanut muuttua epidemian kaltaiseksi. Siellä 87 prosenttia kaikista väkivallan teoista ei koskaan johdu, johda syytetoimiin rangaistuksista puhumattakaan. Tämä 50 miljoonaa eh, euroa on eh, suunnattu latinalaiselle Amerikan, latinalaiselle Amerikalle yksin eh, alueellisesti ja viidelle valtiolle, joissa uhrien lukumäärä on suuri. Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras ja Meksiko ovat nämä maat. Sen ansiosta meillä on myöskin mahdollisuus sitten tehokkaasti rakentaa tällaiselle yhteis- yhteiselle vihalle tätä naisvihaa kohtaan, joka myöskin meidän tiedonannossamme on mainittu. Jos ajatellaan, että sitä, missä asemassa naiset ovat. Esimerkiksi Natalia Panteleon sai yleisön kyynelehtimään, kyynelehtimään, kun hän kertoi kohtaloistaan. Hän oli yksi yksi Kolumbiassa yleistyneiden happohyökkäysten uhri. Ennen vanhan tätä pidettiin vain pikkuriko, pikkurikoksena, rikkomuksena suorastaan. Mutta nyt sitten hänen tapauksensa julkistaminen on johtanut siihen, että nämä karmeat hyökkäykset sitten ovat rangaistavia erityislainsäädännön nojalla. Natalia Body ovat ikään kuin tämän Spotlight-aloitteen henkilöitymä. Naiset, jotka kieltäytyvät enää vaikenemasta ja siihen asti, kunnes jokainen nainen tässä maa, tällä maapallolla voi kävellä ilman pelkoa. Meidän on no, tarkoitus yri, ö, ö, tavallaan yltää yhteiskunnan pimempiin kolkkiin ja tuoda sinne valo tämän hankkeen avustamana Äh, äh, aiemmin olen puhunut tällaisesta perhosefektistä, koska tiedän, että jokainen nainen ja tyttö voi sitten yht, saada äh, ehkä hurrikaanin niin voimat liikkeelle, jos kaikki yhdessä levittävät siipensä. Eli Spotlightin avulla tämä, tämä on tarkoitus olla mahdollista Af- Af- Af- Afrikassa tänä vuonna ja Karibian alueella ja Tyynenvaltameren alueella eh, ensi, ensi vuoden aikana tämä, tätä eh, Spotlight-aloitetta on tarkoitus todellisuudessa oikein tosissaan alkaa eh, toteuttaa. Vielä tämän hankkeen tarkoitusperistä. EU e on aina sukupuolten välisen tasa-arvon airut ollut, mutta emme voi koskaan olla tyytyväisiä ennen kuin jokainen nainen voi todellakin tuntea olevansa turvassa äh, vahingolta ja väkivalta. Sukupuoleen perustava äh, väkivalta on aivan liian tuttua äh, tohinaa, yhtä hyvin Euroopassa kuin kumppanuusmaissammekin. Meidän sukupuolten toimintasuunnitelma sisältää hyvinkin integroidun ja kunnianhimoisen toimintasuunnitelman naisten elämän ja tyttöjen elämän turvaamiseksi kautta koko yhteiskuntaspektrin kodista talouden palvelukseen ja, niin, laajemmallakin. meillä on tarkoitus e, julkistaa tästä edistymiskertomus hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Tässä tämä hanke on saanut aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Ja esimerkiksi monet Euroopan toimijat ja instituutiot ovat raportoi, raportoineet edistyksestä yli 65 prosenttia 2017 rahoituksesta verrattuna 2015 45, 45 prosenttiin on jotenkin suku, sukupuolirelevanttia pyrimme siihen, että kaikista hankkeista 85 prosenttia prosenttia sisältäisi tällaisen sukupuolten tasa-arvoelementin vuoden, vuoteen 2020 mennessä. Tämän vuoden novelin rauhan, rauhanpalkinnon saajien nimien julkistaminen oli minulle erittäin liikuttava hetki henkilökohtaisesti ja koko tiimin eli ja varmasti kaikki muutkin tässä salissa olijat ovat aivan samaa mieltä, kun ovat eh, joudut kokemaan Janari Muran ja tohtori Dennis Munkövin eh, eh, henkilökohtaiset uhraukset ja, ja päättäväisyys saivat palkinnon ja he ovat osoittaneet, että meillä on mahdollisuus puuttua sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja kitkeä se ehkä jopa lopullisesti. Ja meidän Spotlight-aloitteemme toivottavasti sitten tästä saa lisää vauhtia kaikilla alueilla, johon se on suunnattu, niin että naisten ja tyttöjen elämä kääntyy valoisampaan suuntaan. Ja näin me nojaudumme, tukeudumme teidän jatkuvaan tukenne ja sitoumuksen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Ja nyt sitten jään odottamaan kommentteja ja kysymyksiä ja panostustanne, panostustanne naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi ja ylipäätään kaikkeen mahdolliseen epätasa-arvoon, mitä maapallo päällään kantaa. Kiitoksia. Well, thank you, Commissioner, for your very... Kiitoksia kovasti vahvasta sitoumuksestanne tähän asiaan. Nyt näemme konkreettista edistystä kentällä. Otetaan kysymykset kahdessa osassa. Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, no ainakin Ferreira ensin ja Hautala sitten. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänään tänne paikalle. Tämä on sellainen hetki, että on hienoja asioita ja toisaalta on myös aika katkera. On hienoa kuulla, että Nadia Morat ja Denis Mukwege ovat saaneet Nobelin rauhan palkinnon siksi, että he jatkuvasti taistelevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja sitä, että raiskauksia käytetään sotavälineenä ja että naisten ruumista käytetään taistelutantereina, niin kuin on sanottu. Ja meidän pitää myös miettiä sitä sitoumusta, jonka 2014 mukaan kanssa me, mihin me sitouduimme ja muiden kanssa seuraavana vuonna Saharovin palkinto sitoo meitä koko loppuelämäksemme. Se on Euroopan unionin mm, henki ja meidän on kaikkiin näihin taistoihin sitouduttava ja oltava heidän rinnallaan ja pystyttävä saamaan myös oikeudenmukainen lopputulos, niin kuin ja Murat sanoo. Hän aina sanoo, että ne, jotka ovat syyllistyneet tähän kauhean väkivaltaan ja joko murhiin, niiden pitää, heidän pitää joutua oikeuden eteen ja meidän pitää olla heidän rinnallaan. Ja kun me yhdessä olemme sitoutuneet torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, on kuitenkin uskomatonta, että on vielä sellaisia Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka ovat Istanbulin yleissopimusta vielä ratifioineet. Se on kaikkein kattavin ja eh, käyttövalmiin sopimus, joka meillä on olemassa. On sellaisia maita, kuten Puola, jotka valitettavasti sanovat, että ne ehkä vetävät pois allekirjoituksen. Joissain maissa oli päästy eteenpäin, mutta on uhattu, että mennään takapakia. Bulgariassa ja Kroatiassa on ollut tällaista liikehdintää. Meidän on oltava nyt yhdessä näitä vastaan. Euroopan union pitäisi sinänsä yhdessä ratifioida se. Tässä odotetaan neuvoston yksimielistä päätöstä ja kunkin jäsenvaltion pitäisi myös tämä tehdä. Tämä on lainsäätäjien tehtävä. Tarvitaan käytännön aloitteita. Ja sitten tämä Spotlight-aloite, se on ehkä parhaimpia uutisia, mitä meillä on jos ajatellaan tätä työtä, joka on aloitettu 2030 kestävän kehityksen eh, agendan suhteen. Tässä on esimerkki siitä, miten voidaan todellakin näin tavoitteisiin päästä, niin että on selkeät tavoitteet ja päivämäärät. Sillä muuten on vain hienoja mm, sanoja ja toivotuksia, mutta ei konkretiaa. 2030 tavoitteet tavoitteisiin ei päästä, jos ei pystytä täysin pääsemään eroon naisiin ja tyttöjen kohdistuvasta väkivallasta. Todellinen muutos voi tapahtua ainoastaan siinä tapauksessa, että on saatu aikaiseksi kulttuuriset muutokset ja koulutusmuutokset. Tarvitaan eh, kunnioitusta yhteiskunnissa ja että naiset ja lapset on saatava mukaan maailmaan. Tämä on nyt todella mm, uudenlainen tilanne koko maailman historiassa, kun on niin selvää se, että se, mihin on, mikä on voitu hyväksyä vuosisatojen ajan, nyt sitä ei voida enää hyväksyä. Nyt ei kannata edes puhua siitä, mitä Latinalaisessa Amerikassa tapahtuu. Tämä spotlight kohdistuu myös eh, Latinalaisen Amerikkaan ja viesti on selvä. Se valaisee meitä ja kaikki meidän pyrkimyksemme konkretisoida tämä silta latinalaisen suuntaan, niin sen on toteuduttava. Ja kaikki nämä miljoonat eurot jotka tähän tarkoitukseen käytetään, niin ne pitää käyttää oikein. Ei ole mahdollista päästä oikeudenmukaiseen eh, maailmaan, jos naiset eivät vapaudu seksuaalista väkivallasta. Minä olisin kiittää toimielimiä, erityisesti komission jäsentä läsnäolosta täällä. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia, että muistitte myös naisten oikeudesta saada oikeutta osakseen. Tästähän, tämän puolestahan monet mepitkin taistelevat. Eli että me haluamme todellakin puuttua näihinkin rikoksiin. Sitten Hautala. Thank you. Um... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissaaria inspiroivasta ja inspiroituneesta puheesta näistä joka koski näitä haasteita, joihin meidän täytyy tarttua päivittäin. Beatrice aika hyvin selitti, että meillä on ongelmia myös EUn sisällä. Meidän täytyy jatkuvasti toimia, jotta emme, että saavutukset eivät lipuisi käsistämme. Latinalaisessa Amerikassa rankaisemattomuus on merkittävää. Luettamanne, luettelemanne maat, Argentiina, Salvador, Honduras, Guatemala, ovat mielestäni tai tietääkseni myös sellaisia maita, joissa aborttioikeutta rajoitetaan. Oikeus saada abortti on hy- hyvin va- vaikea. Liittyykö tämä väkivaltaan? Voisiko Spotlight tehdä jotain? Äh, voisiko se jotenkin korostaa sitä, että jos halutaan vähentää laittomia abortteja ja kärsimystä ja halutaan auttaa naisia, tyttöjä, perheitä, yhteiskuntaa, ja jos halutaan vähentää aborttien lukumäärää, niin lainsäädännön pitäisi ehkä olla sallivampaa. Sitten kysymys, joka liittyy lapsiavioliittoihin. Onko tämäkin teillä näköpiirissä? Mitä EU voisi tehdä? lopettaakseen lapsien avioliitot. Sehän on suuri ihmisoikeusrikkomus ja johtaa monien nuorten tyttöjen ihmisarvoisen elämän päättymiseen, joskus myös poikien. Eli mitä voitaisiin tehdä vielä enemmän kuin nyt? Thank you, Heidi. Kiitoksia, Sten Julie Ward. Uh, thank you very much. Kiitos ähm, komissaari, että olette tulleet äh, paikalle ja saatte nämä kaksi valiokuntaa yhteiskokouksen jälleen kerran. Yhdyn tietenkin kahden edeltäjäni puheenvuoroihin komissaari, minä olin edustamassa, edustanut tuolla UNCS kaksoisveen edustajien kokouksessa mm, mm, tässä edellisen kerran kaksi vuotta sitten, nyt maaliskuussa. Tässä välissähän on tapahtunut merkittäviä myllerryksiä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Yhdysvallojen hallinnossa, mikä muutti koko keskustelun sävyä Nyrkossa merkittävästi. Aina aiemmin me, meillä lähinnä oli tarkoitus rakentaa siltoja amerikkalaisiin sisarjärjestöihin ja muihin kansalaisjärjestöihin Afrikassa. Tämän vuoden maaliskuussa nämä ihmiset ja organi, organisaatiot olivat mukanamme hypänneet tavallaan samaan veneeseen, <clears throat> tajunneet sen, niin kuten mekin, että, että, että, että täällä ei enää löydy naisten ystäviä tästä suuresta maasta. <clears throat> te olitte itse New Yorkissa ihan hiljakkoina, olette siellä ottaneet tuntumaa mielipiteeseen ja kansainvälisiin kumppaneihin heidän tuntemuksiinsa. Missä tänne poliittisesti mennään? Ovatko, ja kun Afrikan kumppanit edelleen samassa veneessä ja mihin suuntaan sitten haluaisitte tätä kurssia kääntää, jos mihinkään, ja millä tavalla voisimme vahvistaa siltoja toinen toistemme välillä ja ja työskennellä toistemme hyväksi. AKT on tässä kulman takana, <clears throat> mutta minusta tässä tarjoutuisi koko joukko mahdollisuuksia tällaisten erilaisten geopoliittisten alueiden maille, joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Ja tämä on siinä tästä kriisitilanteesta, mutta meidän pitäisi siitä löytää kuitenkin ehkä aineksia vahvuuteen. Kiitos. Komissaari, haluatteko vastata näihin muutamaan kysymykseen tässä vaiheessa? Yes. Well, honorable members. Hyvät edustajat, kiitos ensinnäkin tästä yleisestä tuesta ja siitä, että olette niin sitoutuneita tähän näihin meidän sukupuolitoimimme ja siihen, että pyrimme torjumaan tyttöjen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on todella hyvä esimerkki siitä, miten yhdessä olemme niin sitoutuneita näiden aloitteiden tavoitteiden saavuttamiseen. On joitain tiettyjä seikkoja, joita pitää miettiä, joihin pitää etsiä vastaus tämän Spotlight-aloitteen lisäksi minä voisin ensin sanoa, että Spotlight-aloitteen tarkoitus on ollut keskittyä naisia ja tyttöjen kohdistuvan väkivaltaan, mutta tämä on hyvin laaja käsite. Itse asiassa me tarvitsemme lainsäädäntöpuitteet, on muutettava ajattelutapoja, mutta myös konkreettisia hankkeita tarvitaan. Haluamme aina kohdistua kaikkiin eri aspekteihin, jotka liittyvät tähän väkivaltaan, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Ja näitä väkivallan muotoja on niin monia erilaisia, jos nainen ei saa lisääntymisterveysoikeuksilleen kunnioitusta, jos häneltä evätään oikeus koulutuspalveluihin tai terveyspalveluihin tai neuvontapalveluin, niin ei tässä ole kyse ainoastaan jostain harvoista ja rajatuista seikoista, vaan haluamme panoutua moneen eri asiaan, joka liittyy tähän väkivaltaan. Ja tämän pohjalta voitaisiin ehkä vähän jopa miettiä Euroopan unionin roolia. Roolia, kun vastataan Yhdysvaltain hallinnon päätökseen ottaa uudelleen käyttöön tämä niin kutsuttu Mexico City-politiikka, sillä meidän mielestämme tämän politiikan käyttöönotto ei ole hyvä uutinen maailman köyhimmille naisille. He voivat havaita, että näin heidän perhesuunnittelu palvelunsa keskeytyvät ja tämä voi johtaa siihen, että tulee lisää ei-toivottuja raskauksia ja tämä voi johtaa myös aborttien lisääntymiseen, kun naiset epätoivossaan menevät sellaisiin, valitsevat sellaiset aborttivaihtoehdot, jotka eivät ole turvallisia. Euroopan komissiossa mietimme sitä, mikä olisi paras tapa toimia vastapainona näille kielteisille seurauksille. Kuten tiedätte, tässä eh, tietysti kunnioitetaan kumppanimaan oikeuksia päättää aborttisäännöstystä eikä aseteta mitään vaatimuksia kehityspolitiikan osalta. Me emme siis pidä aborttia ehkäisyn välineenä tai perhesuunnittelun välineenä. Me aiomme jatkossakin tukea sitä, että terveysjärjestelmä on vahvistettava kumppanuusmaissamme sillä tavalla, että terveys, terveydenhoitojärjestelmä voi turvallisemmin hoitaa kaikki ne seikat, jotka kansallisen lainsäädännön pohjalta on otettu kansallisen terveydenhoitopolitiikan prioriteeteiksi. Siksi Spotlight-aloitteen puitteissa – tulee yksi osa sitä, noin 100 miljoonaa euroa perhesuunnitteluun ja ehkäisytoimiin. Tämä ei ole suora vastaus tai tasapainotus tai vastapano veto Yhdysvaltain hallinnon päätöksille. Tehän tiedätte, että me olemme virallisen kehitysavun suurin antaja – ja meidän kehitystoimemme lähtevät liikkeelle siitä vastuusta, mitä me kannamme siitä, että me olemme paras, toivottavasti paras kehitysavun antaja, ainakin suurin, ja me aiomme edetä omissa kehitysaputoimissamme ihan riippumatta siitä, mille tasolle muut päätyvät. Ja tämäkin on osa tätä Spotlight-aloitetta, perhesuunnittelu, lisääntymis, terveys, oikeudet ja ehkäisyohjelmat. Kaikki tämä tulee olemaan tärkeällä siellä, kun torjutaan väkivaltaa, joka kohdistuu tyttöihin ja naisiin. Mitä tulee lapsiavioliittoihin, Spotlight-aloite on alueellisesti mukautettu niin, että huomioidaan kaikkein merkittävimmät väkivallan muodot, jotka näihin tyttöihin kohdistuvat. Lapsiavioliittoon puututaan suoremmin Afrikka-ohjelmassamme, joka allekirjoitetaan yhdessä YK kanssa ja otetaan käyttöön ennen vuoden loppua tämän suurin alueellinen ohjelma puolet tästä 500 miljoonan euron Spotlight-aloitteen määrästä, joka siis suunnataan Afrikan tyttöjen naisten väkivallan vastustamiseen. Ja tähän on mukaan luettu lapsiavioliitot. Ja tänään myös selkeästi mainittiin se, kuinka tärkeä Istanbulin yleissopimus on. Euroopan neuvoston Istanbul-yleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen väline, joka asettaa sitovia rajoja sille, miten näitä uhreja pitää suojata ja miten rangaista syyllisiä. Kaikki EUn jäsenvaltiot ovat yleissopimuksen allekirjoittaneet ja EU myös. Istanbulin sopimuksen ratifiointi Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla on keskeistä tätä varten. Euroopan komissio yhä kehottaa EUn jäsenvaltioita mahdollisimman nopeasti ratifioimaan yleissopimuksen ja Euroopan neuvoston kanssa pyrimme siihen, että voidaan ilmoittaa kaikille, minkälaista hyötyä yleissopimuksesta on. Ja kaikissa mahdollisissa yhteyksissä aina puhutaan ratifioinnista eri maiden päätöksentekijöiden kanssa. Kiitoksia kovasti komissaari, kiitoksia sitoumuksestanne tähän aiheeseen ja konkreettisista esimerkkeistä siitä, mitä olette tehneet kollegoiden kanssa. Sitten seuraavaan puhujaan. Muistaakseni olen nähnyt niitä taideteoksia, joita olet tehnyt Pristinassa kolmisen vuotta sitten. Ja muistan lukeneeni myös tästä taiteesta ja katsoin juuri iPadistakin muistin virkistämiseksi. Itsekin voit puhua omasta puolestasi, mutta siis Marketta Äh, asetti näytteille, tai no sinä voit itse esittää viitisen tuhatta naisten äh, hametta, mekkoa Pristiinassa, muistu, ihan sen muistuttamiseksi, mitä niille naisille ja tytöille on tapahtunut, jotka Kosovossa olivat äh, seksuaalisen rikollisuuden uhreja. Olkaa hyvä. Thank you so much for introduction. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Oikein mukava olla täällä tänään. Sanat ja puheet eivät ole minun vahva, vahvuuteni. Taide on minun varsinainen ääneni, mutta luen kuitenkin täältä paperista teille puheeni. Haluan mielelläni kertoa teille eh, taiteestani, eh, tästä Thinking of You, ajattelen sinua taiteesta, joka on omistettu seksuaalisen väkivallan uhrille kaikkialla maailmassa kaiken tämän toimintani juuret ovat Kosovossa, jossa minuun teki vaikutuksen nimenomaan tämä seksuaalinen väkivalta. Yleisesti ottaen taiteen keskittyy totuuteen, muistoihin. Se keskittyy ihmisoikeuskysymyksiin, aivan pakolaiskriisistä, seksuaalisesta väkivallasta, tasa-arvoon ja mielipiteen vapauteen. Minun intohimoni liittyy siihen, että minä pidän sosiaalista oikeudenmukaisuutta tärkeänä. Haluan saada aikaan jonkinlaisen eron niin Haluan visualisoida sitä, mitä sodasta ei aina voida sanoa. Se on työni kimmoke. Haluan antaa tavallaan äänen sille, mitä ei voida sanoa, jotta se voidaan kuulla ja nähdä. Vuonna 2013 näin TV-haastattelun Kosovon seksuaalirikoksista kärsineistä ihmisistä. Siinä nainen esiintyi, hän kertoi traumaattisesta menneisyydestään, mutta anonyymisti hunnun takana. Hän kertoi seksuaalisesta brutaaliudesta. Kuuntelin hänen puhettaan siitä, kuinka tämä trauma ei todellakaan päättynyt itse brutaaliin tekoon, koska häntä ei ainoastaan häntä kohtaan ei ainoastaan tehty väkivalta, vaan hänet myös leimattiin, stigmatisoitiin omassa yhteisössään. Hänen täytyi elää pelossa. Hän pelkäsi, että hän tuotti häpeää perheelleen. Hänet nähtiin naisena, jolla ei ole kunniaa. Minusta oli järkyttävää, että sen lisäksi, mitä hän oli saanut kokea, hänet pakotettiin kantamaan tätä syyllisyyden ja häpeän tunnetta. Hän kantoi elinikäistä taakkaa ilman, että hän oli koskaan itse tehnyt rikosta. Tiedän, että hän ei ollut yksin, että siellä taustoilla, varjoissa oli muitakin hiljennettyjä naisia. Monien perheet kehottivat näitä naisia olemaan kertomatta siitä seksuaalisesta väkivallasta, jota kokivat sodan aikana. Seksuaalista väkivaltaa pidetään edelleenkin sodan keinona sen uhrit vaiennetaan globaalisti. Kun olin katsonut tämän haastattelun, tiesin, että minun oli toimittava. Halusin, että nämä naiset mursivat hiljaisuuden ja karistivat leiman. Halusin, että joku tietää, että heitä ajatellaan, etteivät he ole yksin. Halusin tehdä jotain sellaista, joka huomioi koko yhteisön, ei ainoastaan niitä naisia, jotka kärsivät seksuaalisesta väkivallasta. Minä halusin, että koko yhteisö, kansa olisi solidaarinen. Pyysin, että jokainen mies ja nainen antaisivat mm, hameen taikka Leningin mekon. Halusin tehdä tällaisen taideteoksen, joka viesti siis sitä, että ei ole mitään häpeää, hävettävää. Halusin, että tämä asia tuotaisiin myös julkiselle areenalle miestenkin maailmaan. Halusin, että tämä hiljainen, piilotettu, kätketty asia, josta kukaan ei puhunut, tulisi Pristiinan suurelle jalkapallokentälle keskelle kaikkien näköpiiriin niin, että näitä tuhansia mekkoja ja kolttuja roikkuisi siellä jalkapallokentällä niin, että kenenkään ääniä jäisi enää pimentoon. Nuoret ja nai, vanhat naiset, miehet antoivat hameen, halusivat osallistua tähän taideinstallaatioon. Ja te, tällä tavalla kaikki saattavat osallistua ää, tähän installaatioon, saattoivat käydä keräämässä Mekon Leningin ja puhua uhreille. Tästä tuli tavallaan matka, jonka varrella kuuntelin uhreja. Tästä tuli paikka, jossa ihmiset kertoivat huolistaan ja ajatuksistaan. Tämä oli erittäin tunteikas oppimisprosessikin minulle ja se auttoi kaikkia jotka osallistuivat ymmärtämään tätä asiaa paremmin. Ja kaikki, jotka antoivat tällaisen vaatekappaleen ja ripustivat sen, oli ihan konkreettinen tapa päästä irti ja puhua ja tuntea voimaantuneisuutta. Tällä tavalla taiteesta tulee kaiken väärti. Se, että jokainen näkee tämän taiteen niin, että ainoastaan harvat eivät sitä näe. Tässä on taiteen voima ja tällä tavalla taide voi saavuttaa paljonkin, jos se on visuaalisesti kaikkien silmien edellä kielestä ja kansallisuudesta riippumatta. Siitä huolimatta, että tämä installaatio Thinking of You alkoi Kosovasta, niin se on nyt omistettu kaikkialla maailmassa seksuaalista väkivaltaa kohdanneille ihmisille. Tämä on universaalia kielellä välitetty viesti, jota kaikki voivat ymmärtää. Äh, Thinking of You äh, toimijat yhteen. Saatamme muistaa yhdessä sitä tuskaa ja saatoimme äh, kunnioittaa kaikkia henkinjääneitä. Me halusimme yhdessä osoittaa näille ihmisille, että he eivät tehneet mitään väärin. Halusimme kertoa heille, että me kaikki ajattelimme heitä ja halusimme, että hiljaisuus ja stigma purettaisiin, murrettaisiin. Taide on erittäin tehokas mm, viestintäkeino, medium, se on rajat ylittävä, kaikki ymmärtävät, suuri yleisö, se auttaa suurta yleisöä ymmärtämään siitä, mitä on tapahtunut. Se luo myös avointa keskustelua ja monimuotoisuutta, erilaisia ääniä, jotka saattavat johtaa sosiaaliseen muutokseen. Minun tavoitteeni taiteilijana ei ole olla poliittisesti korrekti. Minä haluan olla puhua totta. Ihmisenä en voi suhtautua välinpitämättömästi epä oikeudenmukaisuuteen. Minä en halua tehdä lakeja, minä, minulla on luovuuteni taide ja minä käytän tätä taidetta puhuakseni tärkeistä asioista. Me usein ö, tällaisena, tällaisena taiteilijoina otamme riskejä, asetamme itsemme vaarallisenkin tilanteeseen. Meidän täytyy olla tutkijoita, käytännön ihmisiä, arvioijia, jotta voimme tehdä tätä työtä. Me tarvitsemme ö, tukea, niin käytännön tukea kuin rahakin. Ja meidän täytyy aina ymmärtää se, että meidän täytyy olla avoimia, osallistavia, aina kuunnella ympärillämme olevia tarinoita. On tärkeää, että kaikki tekevät osansa, koska minä uskon, että me kaikki voimme saada aikaan eron ja saada aikaan positiivisen muutoksen, erityisesti kun puhutaan näinkin tärkeistä asioista kuin seksuaalisesta väkivallasta. Kuten aiemmin sanoin, niin olin todella todella tyytyväinen, kun kuulin, että tämänvuotinen Rauhan Nobelin palkinto meni tohtori Kuekerille ja Sulaimalle. He ovat taistelleet eh, seksuaalista väkivaltaa vastaan. Ja tässäpä herääkin kysymys Länsi-Balkanista. Olemmeko me tehneet riittävästi, jotta rikoksen tekijät joutuivat vastaamaan teoistaan? Jos näitä rikoksen tekijöitä ei pidetä tilivelvollisena teoistaan, niin se on ihmisarvojemme vastainen asia. Se on eu arvojen vastainen asia. Minä toivon, että tänään eh, emme ainoastaan kuuntele, vaan heräämme. ja Heräämme, jotta oikeudenmukaisuus paranisi. Oikeudenmukaisuutta nimittäin tarvitaan ja sitä on jo kaivattu aika pitkään. Kiitos. Well, you said you have... kiitoksia. Äh, äh, tämä on hyvin äh, vahva, yksinkertainen ajatus. Naisethan yhdistetään pökkinaroihin ja tähän touhuun. Tämä on erittäin hyvä käsite. Järkyttävä rikos, jota on hyvä, josta on hyvä muistuttaa jatkuvasti. Sukupuolinen väkivalta ei ole mitään, mikä tapahtuisi missään kaukana pois silmistä josta, syrjäseudulla. Viimeksi kun kävin, tai aikoinaan kun kävin Jugoslavissa, muistan miten järkyttynyt olin, kun eh, huomasin, että siellä se vasta yleistä allekin sitä voi sattua koska tahansa, milloin tahansa. Julie, eh, sinä, sinä varmaan tässä vaiheessa haluat käyttää puheenvuoron. Ole hyvä, Julie. A number of reasons. Nyt monestakin syystä tämä tuntuu todella syvältä, syvällä sisältä, niin minä olin aikaisemmin taidemaailmassa. Ennen politiikkaa ja kyllä on tärkeää, että taide pidetään täällä läsnä. Ensimmäisiä asioita, mitä tein silloin, kun minut valittiin, oli, että toin tänne eh, näytelmän, joka kertoi ihmistä, jotka olivat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ei tämä ole ainoastaan paikka, missä voi puhua, vaan täällä myös kulttuuri ja taide voi olla sille on oma sijansa ja tämä on hyvin voimakas kokemus. Kulttuuri, Valiokunta on minun ykkösvaliokuntani ja naisten asianvaliokunta on kakkosvaliokuntani. Meillä on vastuussa suhteista Bosnia-Herzegovinaan ja Kosovon ja ystäväni Kosovon suurlähetystöstä ovat täällä paikalla. Minä olen äskettäin ollut maassa taas uudelleen minä käyn siellä usein, en käynnistään siksi, että tämä on minun vastuualueeni, vaan siksi, että minulla on henkilökohtainen sitoumus tämän maan suhteen naisten ja nuorten ja kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Tätä haluan korostaa. Ja olemalla mukana en ainoastaan poliitikkona, vaan myös ihmisenä – Tämä on siis tärkeää. Meidän pitää olla ihmisinä sitoutuneita ja näinhän tässä teidän hankkeessanne tehdään ihmisiä katsotaan näin humanista näkökulmasta, me voimme varmasti paremmin toimia poliitikkona ja lainsäätäjänä, Ei siis pidä näitä asioita erottaa toisistaan, vaan pitää jotenkin tämä pistevyö yhdistää ja yhdistää asiat keskenään. Me olemme pystyneet käyttämään parlamentaarista foorumia vaatiaksemme, että Kosovo maksaisi rahallisia korvauksia – sukupuolisen väkivallan uhreille. Ja tänä vuonna olemme voineet nähdä, että näin vihdoin tapahtuu. Ne, jotka ovat joutuneet näin pitkään odottamaan, tiedät, että tämä prosessi on vielä auki ja tämä on vaikeaa, koska monen naisen ei ole helppoa astua esiin ja ilmoittautua, että tällaista on kokenut, mutta nyt ollaan kyllä menossa oikeudenmukaisuuden suuntaan, ainakin rahallisen oikeudenmukaisuuden suuntaan, vaikkei sitten siihen täydellisen oikeuden toteutumiseen, että saataisiin todellakin tuomioistuimesta oikeuden lopputulos. Halusin tässä yhteydessä, itse asiassa tämä ei ollut kysymys, pyydän anteeksi, mutta halusin kuitenkin tässä yhteydessä mainita, että naisten solidaarisuus ympäri maailman on todella tärkeää kun yhden maan naiset ovat jotain kokeneet ja puhuvat tästä julkisesti esimerkiksi taidehankkeen avulla, niin tämä voimaannuttaa naisia muualla maailmassa. Esimerkiksi tämä MeToo-liikehdintä, se antoi naisille ympäri maailman oikeuden puhua omista kokemuksistaan. Minun tieni politiikkaan, no minä asetuin ehdokkaaksi siksi, että Jaydisin bändi raiskattiin bussissa Indias, Intiassa. Ja se kosketti minua niin paljon, että minä asun tehdä jotain. Jotkut eivät ymmärrä tätä, koska tuohan tapahtui Intiassa, mutta sinä asetut ehdokkaaksi EU-vaaleissa. Mutta miksi minä näin tein? No siksi, että Pohjois-Englannin vaalipiiri, niin ihmiset yhtäkkiä alkoivat puhua siksi, että Delhissä oli naisille bussissa jotain tapahtunut. Ei saa unohtua, että tällaista, tällaisia yhteyksiä on olemassa, kun nainen yläpuolella maailmaa jotain sanoo, niin toisella puolella maailmaa naiset tämän kokevat vahvasti. 7. marraskuuta minä isännöin täällä Euroopan parlamentissa konferenssi, joka koskee leskiä. Ja minä olen kutsunut paikalle naisia Kosovosta ja näin he voivat puhua muiden naispuolisten leskien kanssa muualta maailmasta. Esimerkiksi Kashmirin puolilesket, jotka eivät tiedä, missä heidän miehensä ovat. Siellä on seksuaalista väkivaltaa Kashmirissa ja monessa muussakin osassa maailmaa. Kutsuisin teidät paikalle, komission jäsen. Jos olette tuona iltapäivänä vapaa, niin tulkaa paikalle. Ja pyytän sitten kaikki te kertoisitte, että on hyvä tulla kuuntelemaan näitä naisia. He ovat väkivallan uhreja, he ovat menettäneet niin paljon ja heidän tilanteensa nyt on sellainen, että he ovat siellä koko kasan alimmaisina. Meidän pitää saada heidän äänensä kuuluviin, meidän on oltava solidaarisia heidän suuntaansa kun tuodaan Kosovon naiset paikalle, jotka ovat kauhea väkivaltaa kokeilleet ja puhumaan sitten muiden naisten kanssa, niin tämä voimauttaa meitä kaikkia. Kiitoksia, näin kerroit omista kokemuksesta siis sitten Himenes. Kiitos oikein paljon. Minä puhun omaa kieltäni, omaa äidinkieltäni espanjaa Kiitos komission jäsen. Hän tietää oikein hyvin, mikä tilanne on. Hän tekee meidän kanssamme yhteistyötä. Tämä on yksi meidän painopistealueistamme, mutta puhun ehkä pikemmin niille, jotka eivät täällä tässä tulossa työskentele, niin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Me työskentelemme sen eteen sekä kansalaisvapauksien valiokunnasta ja naisasian valiokunnasta käsin. Minä olen itse siellä. Sitten on muitakin erityisvaliokuntia jotka, ja interryhmiä, jotka tähän ovat paneutuneet. Yksi tärkeä askel on se, että on ratifioitu EUn toimista Istanbulin yleissopimus tällä tavalla on saatu lisää näkyvyyttä EUlle ja saatu EUn yhteinen kanta, kun kyse on naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Paljon on tehty, mutta vielä hyvin paljon tehtävänä. Meillä on lainsäädäntöä. Minä olin esittelijänä yhdessä asiassa, joka on nyt otettu jo Eh, käyttöön tämä naiset väkivallan uhreina ja se on osa tätä uhri kokonaisuutta, mutta tässä aina puhutaan siis Euroopasta. Sen lisäksi meillä on eh, DEVE-valiokunnassa laadittu päätöslauselmia siitä, miten pitää vastustaa raiskauksia sodan välineinä se on yksi kauheimpia rikoksia, mitä naisiin voi kohdistaa ja siksi on hienoa, että nämä henkilöt saivat Nobelin palkinnon, nämä kaksi Saharov-palkinnon saajaa, johon mekin tutustuimme. Tämä on todellinen ongelma. Kyse on siitä, että tämä pitää pitää mielessä ja esillä. Kaikki se, mitä te olette tehnyt, omassa työssänne. Ja jos ajatellaan kaikkia näitä naisia, niin he taistelivat oman ihmisarvonsa, oikeudenmukaisuutensa puolesta ja uhrit on myös muistettava. Tämä on kaikkien uhrin osalta tärkeää, olipa kyseessä terrorismin uhrit tai väkivallan uhrit tai joku muu. Kaikkiissa näissä tapauksissa pyritään ihmisarvon toteutumiseen ja myös sitten siihen, että nämä asiat muistetaan ja pidetään mielessä. Ja tärkeintä, tärkeää olisi myös saada oikeudenmukaisuus toteutettua, koska muuten tämä ei kunnolla toteudu. Eli todellakin nämä syylliset pitäisi panna maksamaan. Ja sitten on korostettava myös koulutusta. Se on tärkein tapa välttyä naisiin kohdistuvalta väkivallalta niin, että nuoret eivät eh, menisi mukaan tähän kulttuuriseen ajattelutapaan, että eh, naisia voidaan määräillä, ikään kuin naiset olisivat jotain esineitä, joita voi käyttää ja joilla ei ole oikeutta ja ei ole arvoa. Ja siksi on tärkeää, että olisi annettava tasa-arvoiset mahdollisuudet, jos naisella on tulot, niin hän ei ole niin riippuvainen muista. Ja haluaisin vain kertoa, että kaikista valiokunnista käsin me pyristämme näitä asioita edistämään sekä naisten asianvaliokunnasta valiokunnasta että kehitysvaliokunnasta. Tämä on todellakin meidän työtämme ja hyvin moni meistä ajaa näitä asioita, joista te täällä puhuitte. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Marketta, haluatko vielä sanoa jotain? Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon. Tämä äh, äh, esille hyvin tärkeän kysymyksen ja nimenomaan tämä äh, sukupuolten välinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden tavoittelu Minulla on tässä yksi juttu, eh, eh, joka kertaa Vasias eh, Krasnistista, kosovalaisesta elonjäänestä. Hänet siepattiin 16-vuotiaana kotikylästään ja 2014 hän sai kuulla, että, että hänet raiskannut serbialainen poliisi oli saanut syytteen ja tuomittu tuomioistuimessa 12 vuoteen vankeutta, vankeuteen. Ja tässä äh, näyttäisi oikeus toteutuvan. Ja tuolloin myöhemmin kävi ilmi, että, että siellä sitten äh, tämä kuitenkin äh, se korkeimmassa oikeudessa mm, kumottiin tämä näiden hyökkäjien tuomio. Mutta yksi askel tässä, tässä kerran on otettu. Minä olen kahden tyttären äiti. Ja varoitan aina heitä, että varo, katsokaa mitä, mitä teette, miten etenette, pitäkää varanne. Toivottavasti kaikki rikollis, rikokseen syyllistyneet lopulta saavat tuomion. Kiitoksia. Kiitämme komissiota ja ää, taiteilijaa siitä, että hän tuli ja kertoi työstään. Ehdotin, että jos meillä on aikaa, niin voisimme ottaa yhteiskuvan Ehkä me te, otamme tämän kuvan täällä ed, edessä, niin tuo parlamentin logo jää sitten näkyviin meidän taaksemme. Kiitos.